listallamme on jälleen kerran asia, jonka yhteydessä kuulemme ulkoasiain ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Tähän edustajansa nyt puhutaan Israelin hallituksen päätöksestä laajentaa siirtokuntia länsirannalla. Jälleen kerran haluan antaa puheenvuoron ensin neuvostolle. teillä luvallanne Ruva Markkulissa. Olkaa hyvä. Te edustatte korkea edustaja tässäkin tapauksessa, totta. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Kuten varmaan olette havainneet, maanantaina ulkoasian neuvosto hyväksyi johtopäätöksiä, jotka liittyvät Lähi-idän rauhanprosessiin. Kelläkään ei varmaan ole mitään epäilystä Euroopan unionin kannasta tämän tärkeän asian suhteen. Kanta on tullut selväksi sekä tämän viikon neuvoston johtopäätöksistä, mutta myöskin julkilausumasta, joka annettiin Euroopan unionin nimissä 29. päivä marraskuuta. Suorien Israelin ja Palestiinan välisten neuvotteluiden aloittaminen uudelleen ilman viiveitä ja ilman ehtoja on se, mitä Euroopan unioni nyt haluaa toteuttaa tässä vaiheessa. Selkeästikin tämä edellyttää erittäin rohkeita ja konkreettisia askeleita kummaltakin osapuolelta – mutta nyt enemmän kuin koskaan suorat kourin tuntuvat neuvottelut ovat tarpeellisia, että päästään pysyvään ratkaisuun Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa niin, että kaikista vaateista, vaateista luovutaan selkeät parametrit, joilla määritellään neuvotteluiden pohja, ovat erittäin tärkeitä, että menestyksekäs tulos saadaan aikaan. Euroopan unioni on valmis tekemään työtä yhdessä Yhdysvaltojen ja muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa mukaan luettuna kvartetin sisällä. Yhteisenä päämääränä on ovat merkittävät rauhanpyrkimykset vuonna 2013. Euroopan unioni tulee niin ikään tekemään yhteistyötä kaikkien niiden kanssa, jotka haluavat tulla mukaan tähän pyrkimyksen saada aikaan rauhaa, vakautta ja vaurautta alueelle. Arabian kevät-aloite erityisestikin tarjoaa alueellista tukea kaiken kattavaa kokonaisvaltaista Israelin ja Palestiinan välistä rauhansopimusta varten. Kaikkien osapuolten täytyy välttyä toimilta, jotka heikentävät luottamusta ja kahden valtion ratkaisun toteuttamismahdollisuutta. Vuodesta 1980 annettiin Venetsin julkilausuma. Siitä lähtien Euroopan unioni on katsonut, että siirtokunnat ovat laittomia kansainvälisen lain mukaan ja ne muodostavat esteen rauhalle. Siksi ei ole mikään yllätys, että maanantaina EU ilmaisi syvän närkästyksensä ja vahvan vastustuksensa Israelin suunnitelmille. Niistä ilmoitettiin sen jälkeen, kun YK on yleiskokous oli antanut päätösauselmansa vuonna marraskuun 29. päivä. Tässä jälkeen Israel on ilmoittanut aikomuksestaan laajentaa siirtokunnan länsirannalla niin sanotulle E1-alueelle Itä-Jerusalemissa. Mikäli E1-suunnitelma pistetään täytäntöön, tämä merkittävällä tavalla heikentää mahdollisuutta saada aikaan neuvoteltu ratkaisu konfliktiin, koska tämä vaarantaa mahdollisuuden elinkelpoisen palestinaisvaltion ja Jerusalemin palestinaisvaltion perustamisesta ja Jerusalemista kahden valtion pääkaupunkina. EU totesi, että se tulee tarkalleen seuraamaan tilannetta ja sen laajempia seuraamuksia, ja se tulee toimimaan tämän mukaisesti. Toisin sanoen Euroopan unioni koskaan ollut selkeämpi sanoissaan kuin mitä se oli viime maanantaina. Tällaisten suunnitelmien täytäntöönpano ei pelkästään vaikuta kielteisesti Palestiinan valtion tulevaisuuteen, vaan tällä tulemaan vaikutusta myöskin EUn ja Israelin välisiin suhteisiin. Samassa hengessä EU ilmaisi sitoumuksensa halunsa varmistaa, että kansainvälisen lain mukaan mukaisesti kaikki sopimukset Israelin valtion ja Euroopan unionin välillä täytyy yksiselitteisesti ja eksplisiittisesti laatia sellaiseen muotoon, että niitä ei sovelleta niille alueille, jotka Israel on miehittänyt 1967. Lisäksi EU uudelleen totesi olevansa sitoutunut siihen, että se jatkaa täysimittaisesti ja tehokkaasti olemassa olevan EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa sekä kahdenvälisten järjestelyiden täytäntöönpanoa, jotka liittyy, joka liittyy uudisasutusta siirtokuntahankkeisiin tai siirtokunnista tuleviin tuotteisiin. EU myöskin vaatii, että Israel välttyy kaikilta toimilta, jotka heikentävät palestinaisviranomaisten taloudellista tilannetta. Sopimusvelvoitteet, erityisestikin Pariisin pöytäkirja, joka koskee oikea-aikaista, täysimittaista, ennusteltavaa ja avointa tulli maksujen ja verojen siirtoa. Kaikkien sääntöjä täytyy noudattaa. Lisäksi EU vaatii, että Palestiinan johtajat käyttävät rakentavalla tavalla uutta statustaan hyväkseen, nyt kun se on tarkkailijajäsen YKssa, ei jäsen, vaan tarkkailijäsen YKssa. Ja että Palestina ei ryhdy sellaisiin toimiin, jotka syventäisivät luottamuspulaa ja johtaisi pois neuvotellusta ratkaisusta ja kauemmas neuvotellusta ratkaisusta hyvät jäsenet. Muutama viikko sitten, kolme viikkoa sen keskustelimme viimeisimmistä väkivaltaisuuksista Gazan ja Israelin välillä. Tämä johti myöhemmin samana yönä tulitaukoon. Maanantai oli ensimmäinen tilaisuus, jolloin ulkoisen neuvosto pystyi kartoittamaan tilannetta tulitauon jälkeen ja keskustelemaan mahdollisesta EU-tuesta, jolla voidaan varmistaa se, että tulitauko on kestävällä pohjalla. Tulitauko on toistaiseksi pitänyt hyvin. On erittäin tärkeää, että kaikki osa, että tulitako sopimuksesta edelleenkin pidetään voimassa, entä pistetään täytäntöön. EU on sitoutunut helpottamaan sosiaalista ja taloudellista kehitystä Gaasan länsirannalla. Niin ikään, mitä tulee aseiden salakuljettamiseen Gaasan alueelle, salakuljetus täytyy lopettaa, se täytyy, siihen täytyy välttämättä puuttua. Problem. Täällä tuntuu olevan jokin ongelma tulkkauksen kanssa. Kaikki kielet eivät, äh, tulkkauskielet eivät tunnu olevan käytettävissä. Täällä on teknisiä ongelmia. What is your language? Mitä kieltä te kuuntelette? Ranskan kanavalta ei kuulu mitään, niinkö? It works now as I am. Ilmeisesti Ranskan tulkkaus toimii nyt. Pyydän anteeksi, hyvä rouva. Nyt te voitte jatkaa. Coupé pendant un long moment, monsieur. Tulkkauskanava pysyi mykkänä hyvin pitkään. Tässä jäi hyvin pitkä pätkä tulkkausta kuulematta. Uh, fully recognizing Israel's... Tunnustamme täysin Israelin legitiimit turvallisuusvaatimukset. Euroopan unioni uudisti vaatimuksensa ryhtyä välittömään ehdottomaan rajanylityspaikkojen avaamiseen, jotta humanitaarinen apu pääsee paikalle niin ikään kauppatavara ja henkilöt voivat liikkua Gazan alueelta ja Gazan alueelle. Olemme ilmaisseet valmiutemme, halukuutomme käyttää hyväksi erinäisiä välineitä tukiaksemme osapuolten pyrkimyksiä mukaan luettuna sitä, että mahdollisesti uudelleen aktivoidaan sovellella tavalla EU-BAM Rafahin toimesta. Euroopan unioni on jatkuvasti todennut, että se on sitoutunut Israelin turvallisuuden takaamiseen mukaan luettuna silloin, kun on kyse erittäin tärkeistä uhista, jotka kohdistuvat tuon alueeseen. Euroopan unioni ei ikinä lopeta lakkaa vastustamasta niitä, jotka ryhtyvät tukemaan terrorismia tai väkivaltaa tai ryhtyvät terrorismia väkivallan tekoihin. Euroopan unioni on uudistanut vaatimuksensa Palestinan sisäisen sovun aikaansaamiseen, jotta kaikki tukisivat presidentti Mahmoud Abbasia siinä valossa, kun tämä vaatimus esitettiin 4. toukokuuta 2011. Silloin katsottiin, että tärkeä yhtenäisyyden elementti Tämä yhtenäis, Palestinan yhtenäisyys oli yksi tär, tärkeä elementti kahden valtion ratkaisun aikaisessa. Tällainen, tällainen sopu suoraan vaikuttaisi myöskin tilanteeseen Gazassa. Gazan tilanne on kestävällä pohjalla niin kauan kuin poliittisesti taloudellisesti Gaza on erotettuna tai erillinen länsirannasta. Kiitän teitä huomiostanne ja ilomielin jään odottamaan nyt päätöslauselmaa, jonka parlamentti hyväksynee huomispäivänä. Kiitos. Thank you very much. The next speaker in the name of the European People's Party. Seuraavaksi puhuu kansanpuolueen nimissä herra galler olkaa hyvä. Teillä on kaksi ja puoli minuuttia puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Meidän on todettava, että tällä hetkellä Lähi-idän konfliktissa valitettavasti kummallakin puolella ö, sotaiset äänenpainot saavat lisää valtaa. Me kannatamme kahden valtion ratkaisua ja Lähi-idän konfliktin ratkaisua ei ole pelkästään suoraan osapuolien intressi, vaan se on myös Euroopan unionin välitön intressi. Ja sen takia me emme saa vain ainoastaan reagoida tähän tai pelkästään antaa hyviä julkilausemia, vaan meidän täytyy nimetä kaikki se, mikä on rauhan prosessin tiellä. Ja tähän kuuluu myös Israelin länsirantaa koskeva päätös ja koskee myös se, että Israelin valtiota eivät kaikki ole tunnustaneet. Minä itse olen Israelin valtion ja sen kansalaisten ystävä. Mielestäni on yhä tuskallisempaa katsoa, kuinka Israelin hallitus yhä enemmän tuottaa sen vaikutelman, että se ei välitä kansainvälisistä velvoitteistaan ja että se ei tee mitään todellista rauhanprosessin edistymisestä. Siirtokuntien laajentaminen on rauhanprosessin tiellä. Kaikki siirtokunnat ovat laittomia. Se on meidän oikeudellinen ja poliittinen vakaumuksemme ja sen takia me vaadimme siirtokuntien rakentamisen selvää ja kestävää keskeyttämistä. Meidän täytyy kertoa selvästi missä me olemme ja mikä meidän kantamme on. Ja kiitän puheenjohtaja valtiota siitä, että sekin on käyttänyt selviä sanoja. Meidän täytyy asettaa benchmarkkeja, meidän täytyy kertoa, mitä me kummaltakin osapuolelta odotamme myös Israelin hallitukselta ja mihin mennessä. Ja mihin toimiin aiomme ryhtyä, jos nämä meidän vaatimuksemme eivät toteutu. Israelin hallituksen täytyy kysyä itseltään, mistä johtuu se, että yksi ainoa EU-jäsenmaa enää äänesti Palestiinan valtion hyväksymisestä hyväksymistä vastaan YK on tarkkailijajäseneksi. Me voimme myös ankarammin, ja meidän täytyykin ankarammin kiinnittää huomiota siihen, että miehitetyt alueet eivät hyödy tästä yhteistyöstä. Esimerkiksi Arjalissa sijaitseva korkeakoulu ei voi nauttia EUn ja Israelin välisen yhteistyön, tutkimusyhteistyön eduista. Nämä ovat sellaisia konkreettisia asioita, jotka voimme ottaa huomioon ja jotka Toivottavasti Israel myös huomaa ja panee merkille kyllin ajoissa. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Kaaler. Oletteko valmis vastaamaan sinisen kortin kysymykseen? Uh, Mr. Murphy you, have, Murphy, you have the floor. Herra Murphy, teillä on puheenvuoro. Thank you. Could I ask the... Kiitos. Voisinko kysyä jäseneltä, että äänestikö hän kaksi kuukautta sitten sen puolesta, että lisätään kauppa toimintaa Israelin kanssa. Onko, ovatko hänen mielestään sanat tarpeeksi vai pitääkö myös tehdä jotain? Consider that an upgrade. Mitä tulee AK-sopimukseen, en katsonut tätä sen vahvistamiseksi vain ja upgradeamiseksi, vaan pelkästään sen jatkamiseksi, mikä tämä sopimus jo ennestään oli. Ja minä olen samaa mieltä minä vetoan tässä neuvoston ja komission. Parlamentti ei ole toimenpaneva elin. Minä vetoan myös jäsenvaltioihin siinä, että ne toteuttavat sen, ne toimet, joihin äsken viittasin, tekevät konkreettisia ehdotuksia ja asettavat benchmarkeja. Jos mitään ei tapahdu, niin sitten meidän on reagoitava. Minä olen todella onneton siitä, että tämänhetkinen hallitus ei todella näe oman maansa tulevaisuutta oikeassa perspektiivissä. Olen tietoinen siitä, että tämä on, nämä ovat aika kovia sanoja ja minua surettaa joutua sanomaan ne, mutta ne minä kuitenkin sanon. Kiitoksia paljon. Seuraava puhuja listallani on sosiaalisten demokraattien puolesta puhuja Rova Ana Gomez. Kiitoksia puhemies. Se, mitä Israelissa ja länsirannalla tapahtuu, on vastoin kansainvälistä lakia – Hiljattain annetut ilmoitukset rakentaa vielä 3000 asuntoa länsirannalle on järkyttävä tapa provosoida palestinaisviranomaista. Tässä Israel tekee hallaa itselleen näillä toimilla. Israel sanoo haluansa rauhaa, mutta ainoa tapa taata rauhaa, jota Israel haluaa, olisi tehdä yhteistyötä palestinaisviranomaisen kanssa – Valtion täytyy toimia vastuuntuntoisella tavalla ja yhteistyöhalukkaasti. Mikäli Israel toimii YK kautta yhteistyössä palestinaisviranomaisen kanssa, silloin tämä tarkoittaa sitä, että sen täytyy tehdä yhteistyöstä myöskin Euroopan unionin kanssa. Se, että nyt halutaan verottaa Tiettyjä tuotteita on myöskin tapa provosoida vastapuolta. Euroopan unionin täytyy lähettää selkeä viesti ja todeta Hamasille, että Israel on tosi asia ja se on tullut jäädäkseen. Se ei lähde mihinkään. Hiljattain tehdyt erittäin ikävät lausumat eivät millään tavalla auta asiaa eteenpäin, eivätkä ne auta myöskään palestinaisviranomaisia tai palestinaisia tavallisia ihmisiä, kun he pyrkivät rakentamaan valtiotaan Israelin rinnalle. Kiitoksia. Seuraavaksi liberaalien demokraattien nimissä Rova Neits, olkaa hyvä. Minister, Mr. President, uh, Mr. Commission. Arvoisa ministeri, arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen ja puheenjohtajavaltio. Kun me valmistelimme luonnoksia tämän päivän päätöslauselmaa varten, me emme vielä tienneet, mitkä olivat teidän viime maanantain neuvoston kokouksenne päätelmät, mutta siitä huolimatta, jos te vertaatte alkuperäisiä tekstejä ja neuvoston päätelmiä, että näette merkittäviä paralleeleja, rinnakkaisuuksia meidän lähestymistavoissamme. Me toki olemme hyvin pahoillamme Israelin hallituksen tekemistä, antamista lausunnoista siitä, että he aikovat rakentaa 3000 taloa lisää eh, ja myös muista suunnitelmista, jotka toteutuessaan tekisivät Palestiinan valtion Palestiinan alueella mahdottomaksi asiaksi. Molemmat näistä ja myös veropäätös ovat sellaisia, jotka ovat tulleet äh, useita päiviä YK yleiskokouksessa käydyn äänestyksen jälkeen ja näyttäisi siltä kuin Israelin hallitus haluaisi eh, Mahmud Abbasin legitimiteettiä tässä väheksyä. Ja tällainen väheksyminen eh, ei voi muuta kuin vahvistaa Hamasin asemaa, mikä eh, Israelin kannalta on tietysti hiukan paradoksaalinen asenne. Minä tyytyväisyydellä tervehdin ministerineuvoston päätelmiä, kuten sanoin, ja uskon, että korkea edustaja ja hänen tiiminsä ovat näytelleet merkittävää roolia toki huomaamatonta, mutta merkittävä rooli näiden päätelmien synnyssä. Meidän ei pitäisi unohtaa sitä, että nämä päätelmät hyväksyttiin 27 äh, jäsenmaan toimesta yksimielisesti ja tämä on sellainen seikka, jota Israelin hallituksen tulisi huolellisesti puntaroida ja pohtia ja analysoida sitä äänestystä, joka yle, YK yleiskokouksessa käytiin. On myös hyvin merkityksellistä, että yksi ainoa EUn jäsenvaltio valitsi Israelin puolen niin sanotusti ja kaikki muut hyväksyivät Palestiinan pyynnöt tai äänestivät tyhjää. Jos Israelin hallitus jatkaa tämän kaltaista toimintaa, se tulee jäämään täysin eristyksiin, mikä olisi harmi, koska se tekee kestävän ratkaisun aikaansaamisen entistä vaikeammaksi. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi vihreiden nimissä puhuu puolitoista minuuttia Rova Brandner. Kiitoksia ja Tervetuloa, hyvä ministeri. Se, että länsirannalla laajennetaan siirtokuntia myös E1-alueelle, on poliittisesti hyökkäävä eikä ole oikeudellisesti hyväksyttävä. Haluaisin kuitenkin mainita vielä toisenkin asian, joka tapahtui eilen aamulla. Israelin armeija hyökkäsi kolmen palestiinalaisen järjestön edustajia vastaan kansalaisjärjestöjen ja esimerkiksi naisten järjestön, järjestöä vastaan. Eurooppalainen, Eurooppa usein tukee näitä järjestöjä ja tämä ei ole ainoastaan uhka alueen rauhalle, vaan lisäksi tämä on kansainvälisen oikeuden ähm, loukkaus ja haittaa tilannetta. Ja se, että äh, USA lisää yhteistyötä Israelin kanssa ja toimintaa tapahtuu 60 lisäkonkreettista toimea, niin mielestäni tällainen yhteistyö pitäisi tällä hetkellä jäädyttää, jotta annettaisiin viesti Israelin hallitukselle, että EU ei hyväksy näitä Israelin viimeaikaisia kansainvälisen oikeuden loukkauksia. Ja edustustojen edustajat pitäisi vetää pois äh, Israelista, jotta Israel toimisi sen mukaan, äh, mikä, äh, miten pitää. Ja myöskin siirtokuntien tuotteet pitäisi merkitä oikealla tavalla. Kiitos. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi EKR-ryhmänissä herra Tänäk. Kiitoksia. Tunnen myötätuntoa palestinaisten turvautumista kohtaan. Tarkkailijäsenen asema YKssa aiheuttaa Israelin puolella närää. Israel nyt väittää, että vuoden 1993 Oslon rauhansopimusta on loukattu. Sitten Israelin tapa reagoida on tavoitteiden vastainen, koska EKR on jatkuvasti esimerkiksi vastustanut siirtokuntia – Näiden laajentaminen on vaara rauhan rakentamiselle ja kahdenvaltioratkoiselle. Israelin ilmoitukset eivät auta millään tavalla asiaa. On kuitenkin erittäin tärkeää huomauttaa Israelin eduksi, että hyvin paljon keskusteltu käytävä hanke on suunnitteluvaiheessa, eikä hallitus ole ilmoittanut mistään rakennustöistä vielä. Lisäksi Israel on puolustanut on voimakkaasti Euroopan tai pikemminkin palestinan viranomaisen rahoitusta silloin, kun on israeliset sähköyhtiöt esimerkiksi ovat pyrkineet toimimaan ansaitakseen enemmän rahaa. Nyt täytyy tämä tilanne saada lievennettyä ennen kuin se kärjistyy entisestään. Nyt pitäisi kummankin osapuolen osoittaa nöyryyttä ja palata neuvottelut pöytään viiveettä niin, että kahden valtion ratkaisu saadaan aikaan. Kiitos. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi puhuu EFD-ryhmän nimissä edustaja Provera. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minä muistan, että Oslon sopimuksissa sanottiin, että mikä tahansa riita tai kiista, mukaan lukien siirtokuntakiista, täytyy ratkaista neuvottelujen kautta osapuolten välillä. Siirtokuntakysymys ei ole konfliktin ainoa syy. Israelia, mm, hyökkäykset Israelia kohtaan Kaasan kaistaleelta niitä on ollut jo ennen kuin Palestiinassa oli yhtä ainoa siirtokuntaa. Eli perusteema on nimenomaan se, että Palestiinan viranomaiset tunnustaisivat Israelin legitimiteetin juutalaisvaltiona. Ongelma ei ole pelkästään alueellinen, vaan Kyse on legitimiteetistä ja niin kauan kuin tätä ei tunnusteta, ei päästä vakaaseen ja kestävään rauhaan. Siirtokunta aiheesta olisi mielenkiintoista järjestää kuuleminen, jotta voisimme kuulla molemmin puolia edustavia ää, lakiasiantuntijoita ja muita asiantuntijoita, jotta saisimme mahdollisimman hyvät tiedot koko tilanteen juridisesta ja historiallisesta ynnä muusta taustasta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi GUE-ryhmän nimessä herra Le Järikä. Merci, monsieur le président, madame la ministre. Kiitos puhemies. Hyvä ministeri. Palestina viranomainen ja Mahmoud Abbas käyttävät diplomatian keinoja, kansainvälisen oikeuden keinoja. Israelin hallitus taas on valinnut väkivallan ja voiman ja kansainvälisen oikeuden rikkomisen. Euroopan toimielimet eivät voi enää hyväksyä sitä, että valtio, joka kanssa meillä on assosiaatiosopimus, niin maan hallitus yksipuolisesti ryhtyy toimintaan, joka on vastaan vahvasti YK-päätöslauselmaa, jossa Palestina otettiin tarkkailijajäseneksi. Euroopan instituutioiden täytyy toimia niin, että kansainvälistä oikeutta noudatetaan ja vastustaa Israelin päätöstä takavarikoida palestinalaisten verojen maksamattomuudesta liittyvät tuotteet ja pitää, heidän pitää palauttaa varastetut maat. Jos ajatellaan tätä aluetta E1 ja siirtokuntien rakentamista sinne, niin se estää Palestiinan valtion kehittymistä ja YK on sitä vastustanut. Meidän täytyy mahdollistaa se, että Jerusalem, Gaasan alue ja länsiranta kuuluvat Palestiinaan. Israelin valtio on tässä syyllisessä asemassa, kun se myöskin on vastaan Geneven sopimusta, jonka se on vuonna 1951 allekirjoittanut ja joka sopii siitä, että minä lukisin nyt tämän artikan. Valloittaja ei voi siirtää osaa omasta väestöstään, siviiliväestöstään, sille alueelle, jonka se on valloittanut. Israel on tämän allekirjoittanut ja meidän täytyy kunnioittaa tätä ja noudattaa tätä. Sen takia minun ryhmäni Euroopan parlamentissa tukee yhteistä päätöslauselmaehdotusta, jossa oikeuden henki pidetään mukana, jossa toimitaan vastaan dominointia ja voimaa. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme puhujat, jotka omissa nimissä, eivätkä ryhmien nimissä. Pöttering. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. Lähi-idän rauha on Euroopalla ja koko maailmalle ja kulttuurien väliselle dialogille aivan strategisen tärkeää ja Lähi-idän rauhan täytyy olla Euroopan politiikan ehdoton prioriteetti. Israelilla on oikeus elää turvallisissa olosuhteissa ja Saksan liittotasavalta sanoo joko, että Israelin turvallisuus kuuluu Saksan eh, valtion perusasioihin. Siksi meidän täytyy hyvin tiukasti arvostella sitä, mitä Hamasin johtaja sanoo, että Israelia he eivät tunnusta. Tämä on yksi puoli, mutta toinen puoli on se, että Palestiinallakin on oikeus elää turvallisten rajojen sisällä. Ja siksi on syvästi järkyttävää, kun Israel ilmaisee aikeensa 3000 siirtokuntataloa rakentaa. Silloin Israel tekisi jotain, ottaisi itselleen jotain sellaista, mikä ei sille kuulu, ja perustelut ovat hyvin kummallisia ne ovat rankaisuun liittyviä, siis rankaisuun siitä, että Palestiina halusi tulla YK tunnustamaksi ja sai sieltä suuren tunnustuksen tarkkailija-asemana. Eli jos Israel toimii siten kuin se on ilmoittanut, niin silloin tämä on myös loukkaus YKssa olevien valtioiden suurta enemmistöä kohtaan. Jos nämä siirtokunnat rakennetaan, silloin kahden valtion ratkaisu ei enää olisi mahdollinen ja Israel tällaisella politiikalla lähtisi hyvin kyseenalaiselle tielle. Me Israelin ystävinä meidän täytyy sanoa israelilaisille ystäville, mikä meidän mielestämme on totuus. Ystävyys ei ole sitä, että koko ajan puhutaan sellaista, mitä ystävä haluaa kuulla, vaan että ystävälle myös sanotaan, jos ollaan sitä mieltä, että hän on lähdössä väärälle tielle. Kansainvälinen yhteisö ei saa sallia sitä, että kahden valtion ratkaisu karjutuu tai estyy siirtokuntien rakentamisen takia. Ja meidän täytyy myös torjua se, kun presidentti Hamas ja pääministeri Fajadia vähätellään ja halveksitaan se, joka tuntee nämä kaksi henkilöä. Minä olen herra Habasin kanssa kohdannut hänet monta kertaa, niin se, joka on heidät tavannut, tietää, että he haluavat rauhaa. Ja presidentti Abbasin Abbas on myös tunnustanut, kuinka että rauhanpyrkimykset ovat. On hyvin tärkeää, että kahden valtion ratkaisuun voidaan päästä ja me vetoamme ja vaadimme Israelilta ja Palestiinalta, että he menevät neuvottelujen tielle. Me haluamme tunnustaa sekä palestiinalaisten että israelilaisten ihmisarvon ja rauhan tärkeys näkyy EU saamassa Nobelin rauhanpalkinnossa ja meidän pitäisi tätä rauhaa tukea. Se ei ole mahdoton saavutus. saavutus. Kiitoksia. Seuraava puhujan Rouva Kostello. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. President. Puhemies, viime kuussa me keskustelimme Gaasan tilanteesta. Silloin täällä kuului helpotuksen huokaus, kun ilmoitettiin, että tulitauko oli saatu aikaan. Ilmaisimme voimakkaan tukeamme Palestinan pyrkimystä päästä YK jäseneksi. Tuon vahvan YK-äänestyksen jälkeen toivoimme, että tämä olisi voinut jollakin tavalla auttaa rauhanneuvottelut uuden liikkeelle, mutta Islannin hallitus ryhtyy vastatoimiin ja rakentaa 3000 uutta laitonta asuntoa länsirannalle ja itä jerusalemiin aiheuttaa todellisen ja välittömän esteen rauhalle, ja tämä täytyy tuomita hyvin voimakkaasti. Tämä suunnitelma täysin tukea tuhoaa kahden valtion ratkaisun, jota EU ja kansainvälinen yhteisö ovat peräänkuuluttaneet. Lisäksi verojen kerääminen palestinaisviranomaiselta pelkästään heikentää palestinaisviranomaisen asemaa ja Abbasin asemaa. Abbas on jatkuvasti vaatinut väkivallattomia toimia ja keinoja. Nyt pitäisi välittömästi ryhtyä ra- ra- jäädyttämään kaikki lainustoimet ja tuki näille. Lisäksi asuntojen tuhoaminen täytyy lopettaa Gaasan saarto täytyy lopettaa. Palestiinan sisäinen sovun aikaansaaminen on erittäin tärkeä niin ikään. Lisäksi Israelin ja Palestiinan väliset neuvottelut täytyisi uudelleen saada aloitettua ilman ehtoja. Pidän kyllä hyvänä neuvoston johtopäätöksiä viime maanantalta, kun vaaditaan erittäin rohkeita askelta kohti rauhaa. Siitä olematta EUn jäsenvaltioiden täytyy olla valmiita ryhtyä itsekin erittäin rohkeisiin toimiin. Meidän täytyy olla näkyviä, meidän täytyy olla vahvia, meidän täytyy pistää täytäntöön EUn-lainsäädäntöä, että on jo olemassa ja pitää kiinni kansainvälisestä laista. Muuten pelkään pahoin, että hienot sanat ja päätöslauselmat ohitetaan pelkästään tavanomaisina latteuksina. Vahvojen sanojen lisäksi tarvitaan hyvin vahvoja tekoja. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Teillä on esitetty sinisen kortin kysymys. Oletteko valmis hyväksymään tämän? Rova Sinclair, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Onnittelen kollegaani häntä tästä puheestaan, joka oli vahva ja sisällyksellinen. Hän puhui rauhanprosessista. Eikö hän olekin minun kanssa yhtä mieltä siitä, että yksi suuri este sille on se, että Hamas ei hyväksy Israelin valtiota – hän ei maininnut tätä asiaa ollenkaan. Ja tämä olisi kuitenkin ensimmäinen askel kohti rauhaa ja todellista ratkaisua tähän asiaan. Joten pyydän, että hän vetoaa siihen, että Hamas hyvä tunnustaisi Israelin valtion. Thank you and uh, I thank... Kiitoksia. Kiitän kollegaa hänen kysymyksestään. Olen aina tukenut EUn linjausta palestiinalaisten oikeuden osalta oman valtionsa samanaikaisesti. Israelin oikeus elää rauhassa omien rajojensa sisällä. Viljeni vetoaan palestinalaisiin ja rauhanprosessiin, tai siihen, että palestiinat ottaa rauhanprosessin yhteistämän huomioon, ja että Palestiina aloittaisi ilman ehtoja rauhanneuvottelut Israelin kanssa. Olin valmistava vetämuksen esittämään. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Rova Uuken. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Vain yksi asia on sellainen, jota nyt neuvostonkin suuntaan täytyy painottaa. Tehkää jotain. Tämän erittäin hyvän julkilausuman kohdassa kolme lukee, että täytyy act accordingly, eli täytyy toimia asioiden vaatimalla tavalla. Me olemme tehneet paljon sanoja, mutta mitään ei tapahdu. Ja se, mitä me näemme, on se, että Israelin hallitukselle on yksi ja sama, mitä Israelin, äh, mitä EU tekee. Eli äh, ei tät, jos me Hamasta, Hamasia kritisoimme, niin kyllä meidän täytyy tehdä itsellemme selväksi myös se, että meidän kumppanimme ovat nyt menneet yli rajojen, kun täällä nyt meitä vähätellään ja holokaustia vähätellään. Meidän on nyt otettava askel eteenpäin. Tämä ei saa jäädä sanojen tasolle. Tarvitaan tekoja. Muussa tapauksessa tämä menee väärään suuntaan. Kaikki israelilaiset ystävämme pyytämät meiltä tekoja ja monet ihmiset Israelissa tietävät, että nyt on olemassa mahdollisuus tehdä jotakin ja muutaman kuukauden jälkeen kaikki saattaa olla jo liian myöhäistä. Kiitoksia. Sitten herra Van Orden. Uh, uh, Kiitoksia. Tämä Israelin eh, mitä Israel sanoi, oli valitettavaa, että he ryhtyivät yksipuoliseen toimintaan YKssa koskien Palestiinan viranomaista. Se ei kyllä ollut yllättävää, mutta se oli Oslon sopimuksen vastaista. En muista mitään päätöslauselmaa että täältä parlamentista, joka oli siis sen ää, tuominnut. Monet ovat huolissaan ää, ja pahoillaan siitä, että Israel on toiminut niin kuin on. Me tiedämme, että turvallisuustilanne ja se, mitä on tapahtunut aikaisemmin, ovat sellaisia, joita ei ehkä rauhallisimpina aikoina olisi tapahtunut. Ja minun huolenaiheeni on se, että, se, että Israelin, se, mitä Israel sanoi, niin vie pois huomion todellisista ongelmista tuolla alueella, esimerkiksi terrorismista, jota Kasalla on, ja se, että Mahmoud Abbasilla, Abbas, Abbas ei, ei pysty olemaan osana neuvotteluja Kasasta – ja se, miten Hamas on läsnä länsirannalla ja myös Egyptissä. Ruvetaanko tässä puhumaan nyt kolmen valtion ratkaisusta? Se herää tulee mieleen. Ja sitten vielä Iranin uhka. Ja mitä EU voisi hyödyllisesti tehdä? Ehkä si- tehdä sellaista, missä se voi todella toimia. Toimia palestiinalaisten kanssa. Olemme antaneet yli 5 miljardia apua ja minkälaista tuottoa tälle investoinnille tulee. Heidän on palattava äh, äh, konferenssipöytään ja meidän on rohkaistava heitä siihen. Thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon. Te käytitte miltei kaksi minuuttia puheaikaa, mutta saitte silti puhua. Teille on esitetty sinisen kortin kysymys Rouva Oukinin toimesta. Oletteko valmis vastaamaan kysymykseen? Olkaa hyvä, Rouva Oukin. Niin, herra Van Orden, minä en kuullut ku uskoa korvia, niin sanoitteko te, että tämän parlamentin pitäisi tuomita YK päätös, eli ei olla tukematta tätä kaikkein monikansallisinta ja ö, vakainta oikeusvaltioperiaatteen noudattajaa. Minä kuulut kaikenlaista tässä parlamentissa, arvoisa puhemies. Tietystikin tässä tapauksessa Palestiinalaisten toimet olivat poliittisesti provokatiivisia aivan tahallisesti. Tämä ei auta millään tavalla asiaa. Tämä on vastaan Oslon sopimusta. Meidän täytyy saada aikaan neuvoteltu ratkaisu. Kuinka tällainen auttaa asiassa eteenpäin? Mitä hyötyä tällaisesta on? Meidän täytyy palata takaisin neuvottelupöytään ja meidän täytyy painostaa palestinalaisia, jotta palestinaiset tämän tekevät. Ja juhlalliset sanat, joita tänään kuulemme, pelkästään kannustaa heitä aivan eri suuntaan. Kiitoksia. Seuraava puheen Rova Andersson, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Thank you. Israelin hallituksen päätös laajentaa länsirannan siirtokuntia on Palestiinan kansaa kohtaan suuri loukkaus sen jälkeen, kun heillä on YKssa ollut tämä menestyksekäs äänestys. Se, tämä on tuomittava, koska tämä on kansainvälisen lain vastaista. Israelin hallituksen päätös äh, pitää pidättää yhden sadan miljoonan dollarin USAn dollarin arvosta verovaroja on niin ikään tuomittava. Nämä ovat rauhanneuvottelujen ja vakauden vastaisia ratkaisuja. Oikea ratkaisu kriisiin nousee vain vastavuoroisesta kunnioituksesta ja Israelin täytyy kunnioittaa kansainvälistä humanitaarista lakia ja siksi minä haluan vedota komissioon ja neuvostoon, jotta ne jäädyttäisivät kaikki mahdolliset suhteet ja neuvottelut, kunnes tilanne paraneekin. Marek. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Marek Sivic. Ja zgadzam się tak. Nie podoba mi się osadnictwo. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Israel on päättänyt rakentaa lisää siirtokuntia länsirannalla. Minä en pidä tällaista yksipuolisesta toimista tällaisesta poliittisesta pelistä. lähi usein pelataan yksipuolista peliä. Tähän syyllistyvät sekä israelilaiset että palestiinalaiset. Tämä on vastakkainasettelua. Israel käyttää hyväksi sen halussa olevia keinoja, olivat ne sitten laillisia tai laittomia. Ohjuksia ammutaan ja kun ohjus on ammuttu ilmaan, ihmisillä on 30 sekuntia aikaa mennä piiloon Mikäli äidillä on kolme lasta, hänen täytyy päättää, minkä lapsen hän pelastaa. Saattaa että kaikki kolme lasta tulevat saavat surmansa ohjuksen vuoksi. Siirtokuntien yhteydessä täytyy muistaa, että konfliktissa on aina kaksi osapuolta. Meidän täytyy nyt erottaa asiat toisistaan ja määritellä mihin oikeastaan kannattaa ryhtyä, mitä kannattaa tuomita, mikäli vuoropuhelussa saadaan aikaan, syntyy edistystä. Tänä päivänä ei ole vuoropuhelu eikä vuoropuhelun edellytyksiä. Syy on se, että Israel on nyt ryhtynyt erityiseen hyökkäykseen erityisten aseiden kautta ja sen kansalaiset on nyt vaarassa. Kiitoksia. Sitten Muniste Urkisa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä haluan onnitella neuvostoa erittäin rohkeista ja hyvistä päätelmistä, jotka koskevat Israelin aietta laajentaa siirtokuntia ja haastaa kahden valtion ratkaisu. Me tuomitsemme tämän siirtokuntien laajentamissuunnitelman E1-alueella. Ne rikkovat Palestiinan alueellisen yhtenäisyyden ja toisaalta uhkaavat 2300 beduinia, joista suurin osa on pakolaisia, he joutuisivat siirtymään alueeltaan. Me tuomitsemme myös siirtokunnat alueella C, jossa eurooppalaiset infrastruktuuriprojektit, ennen kaikkea aurinkovoimalat, ovat vaarassa. Sitä paitsi Euroopan EUBAN missio täytyisi uudelleen aktivoida. Euroopan unionin ulkosuhdehallinto ja kansainvälinen laillisuusperiaate vaativat meitä aivan selkeästi ilmoittamaan äh, sen, että 67 jälkeen miehitetyillä alueilla näitä ei voida soveltaa, koska tämä koskee sekä kansankaistaletta että kolanikukkuloita ja niin edelleen. Äh, neuvoston päätelmät ja Euroopan parlamentin päätöslautelmat äh, maailma ei halua antaa Israelille lupa laittaa siirtokuntia, mutta Palestiinakaan ei voida uhrata. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Herra Arlaki. Israeli government's announcement that... Hyvät kollegat, hyvä puhemies. Israelin valtio sanoi, että se aikoo laajentaa YK toiminnan jälkeen siirtokuntia. Tämä osoittaa, että se ei millään tavalla kunnioita kansallista oikeutta ja ihmisoikeuksia. Tämä johtaa äh, siihen, että ihmisoikeuksia rikotaan ja E1 rakennettamat uudet siirtokunnat ja länsirannan valloittaminen vievät äh, palestinalaisia pois Jerusalemista ja vievät pois heidän mahdollisuuksiaan omaan valtioon. Artikla 49 Genevan sopimuksessahan kieltää sen, että äh, valloittanut äh, maa voi viedä omaa omia kansalaisiaan asumaan valloittamilleen alueille. Sen takia ehdotan, että neuvoston lausuma viime maanantaita, joka oli hyvin tärkeä, niin pitäisi katsoa, että nämä sopimukset, joita Israelin kanssa EUlla on, niin ne eivät koskisi näitä valloitettuja alueita, joilla, jotka Israel on valloittanut Kaasan alueella ja länsirannalla. Kiitoksia sitten edustaja Koferaatti, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia puhemies. Jälleen kerran minun täytyy sanoa, että olen hieman yllättynyt siitä tavasta, jolla tämä keskustelu nyt on muotoutunut. Kun me keskustelemme Israelin ja Palestinan välistä suhteista, me olemme täällä rauhan puolesta puhujia. Tämän olemme aina selkeästi todenneet ja olemme aina selittäneet, mihin me pyrimme. Olemme aina halunneet kunnioittaa Israelin valtiota. Tiedämme, kuinka usein se on joutunut väkivaltaisten hyökkäysten kohteeksi. Sekä Israelin valtio että kansalaiset ovat kärsineet väkivaltaa. Nyt on asetettu kyseenalaiseksi tämä eri, erittäin herkkä suhde, joka valitsee osapuolten välillä. Meidän ei pidä nyt yhtään epäröidä. Meidän täytyy olla täysin selkeitä sanakäänteissämme. Meidän täytyy kieltää voimakkaasti tällaiset hyökkäykset, joita täällä tänäänkin on mainittu. Kaiken tyyppinen epäröinti vain estää mitä pääsemästä rauhaan. Miranda Kiitoksia sitten rouva Miranda, olkaa hyvä. Obrigada, presidente. Parabéns a Palestina. Kiitoksia puhemies ja onnittelut Palestiinalle uudesta YK-tarkkailijastatuksesta. Tämä tunnustus on tilanne, jossa Israel päättää laajentaa siirtokuntia. Se on jo kansainvälistä kiristystä. Nämä siirtokunnat ö, miehitetyillä alueilla ovat laittomia ja sitä paitsi moraalittomia kaikki nämä checkpointit, kontrollit, rajat ovat häpeällisiä apartheidin kaltaisia muureja. On todellisia kokonaisia kaupungin osia, jotka on pyyhitty pois kartalta. Asuntoja ja kauppoja, jotka on suljettu ja katuja, jotka ovat kiellettyjä. Ja aina perusteena käytetään turvallisuutta. Israel menee nyt kaikkien rajojen yli. Turvallisuus ei voi olla <coughs> veruke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 tilanne siinä, kun Palestinalle annettiin jäsenyyttä, niin osoittaa sitä, mikä on EUn, USA, Naton asenne kohti Palestiinaa. Israel on nyt rakentamassa 3000 uutta asuntoa ja pyrkii saamaan itselleen tällaisen alueen YK päätöslauselman pohjalta. Ja nyt meidän on korkea aika osoittaa solidaarisuutta palestiinalaisia kohtaan ja ottaa huomioon vuoden 1967 rajat, jossa Itä-Jerusalem on pääkaupunkina. Golanin kukkaloille ja Etelä-Libanoniin ei saisi rakentaa lisää siirtokuntia. Israelin pitäisi lähteä pois valloitetuilta alueilta. Kaikki palestiinalaiset pitäisi vapauttaa ja pakolaisten pitäisi voida palata, niin kuin YK on, on esittänyt. Kiitos seuraavaksi Ivo Weigel. Kiitoksia paljon. Tämän kertainen keskustelu ei kenties tule oikeaan aikaan eikä oikeaan paikkaan henkilöt sitä lausumien kannalta. Siitä huolimatta minun täytyy todeta kantani tähän keskusteluun. Viime aikoina tai hiljattain vierailin Israelissa ja olen aina pitänyt kiinni lähestymistamastani, lähtökohdastani kummankin osapuolen edusta. Meidän pitäisi pyrkiä toimimaan välittäjänä, osoittaa ja kummankin osapuolen pitäisi osoittaa hyvää tahtoa toisen suuntaan ja tämä hyvä tahto täytyy valitettua toisen tietoisuuteen. Israelin ja Palestiinan välillä puuttuu vuoropuhelua. Ihmiset eivät toimi keskenään, eivätkä osoita hyvää tahtoaan poliittisella näyttämällä. Suhteet toimivat kyllä kansaisyhteiskunnan tasolla. Siellä asuu aivan ihania ihmisiä, loistavia ihmisiä, jotka ymmärtävät toisiaan, ja he pystyvät yhdessä luomaan vision, jota Amos Osh kuvasi kirjassaan, kun hän totesi, että Israelin juutalainen ja palestinalainen istuvat samassa pöydässä ja juovat kahvia. Tämä oli yksi hänen lähestymistavoistaan tähän konfliktiin. Perusongelma Israelin politiikassa piilee siinä, että Israel ei halua antaa periksi niille, jotka haluavat nähdä tällaisen tulevaisuuden. Kyse ei ole siitä, että yhdessä yössä kaikki saadaan kuntoon, eikä välttämättä ylihuomenakaan, mutta tällaisia visioita on kuitenkin, tällaisia visioita puuttuu tällä hetkellä jossain politiikasta. Landsbergis suuri. Seuraavaksi edustaja Landsbergis. President, and, uh, while following in years not only... Arvoisa puhemies, kun vuosikausia olen seurannut paitsi tuon alueen traagisia tapahtumia myös poliitikkojen keskusteluja. Ja hyvin usein ö, ne ovat melko abstrakteja. Sanavalinnat, joita käytetään, ovat usein sellaisia, ö, että ne ovat hyvin abstrakteja ja haluaisin kysyä, että kun monet puhuvat Palestiinasta, niin mistä Palestiinasta me oikein puhumme ja kene, keistä palestiinalaisista? Ainakin maantieteellisesti on olemassa kaksi Palestiinaa, joilla on kaksi edustajaa, edustavaa johtajaa tai henkilöä, jotka, jos nämä henkilöt ovat laillisesti oikeus, oikeudessa edustaa palestiinalaisia henkilöitä. Meidän pitäisi ehkä vihdoin istua alas ja arvioida tätä tilannetta, jotta me emme leikkisi sanoilla. Palestiina on tunnustettu, Palestiina sitä ja Palestiina tätä. Mikä Palestiina? Hamasin Palestiina vai Appasin Palestiina? Onko Hamasin Palestiina tunnustamassa Abbasin lailliseksi presidentiksi. Nyt meidän täytyy todellakin mennä tulla todellisuuteen tämän asian kanssa. Kiitoksia paljon. Edustaja Murphy seuraavana. Thank you, President. The representative of the High Representative. Kiitos puhemies. Korkean edustajan puolesta meille tuli esille se, että viesti ei ole ollut aina selvää, mutta mikä nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston viesti on? Pari kuukautta sitten me äänestimme siitä, että Israelin kanssa lisätään kauppasuhteita. Ja nyt sitten äh, kritisoidaan Israelin toimia. Mutta selkeä viesti näyttäisi olevan se, Israelille se, että älkää huoliko, me kritisoimme teitä sanoja, mutta oikeastaan emme ikinä tee mitään sen suhteen tämä ei riitä. Meidän pitäisi äh, tällä hetkellä jäädyttää kaikki sopimukset Israelin kanssa, äh, siirtokunnat Itä-Jerusalemissa äh, johtavat siihen, että ei ole mitään mahdollisuutta hyvän palestiinalaisvaltion. Ja tällainen imperialistinen toiminta on hyvin vakavaa palestiinalaisille – se johtaa siihen, että intifada vain kasvaa. Palestinalaisella ei ole demokraattista mahdollisuutta äärioikeistolaista israelista toimintaa vastaan toimia. Meidän pitäisi löytää oikea, ää, oikeanlainen ratkaisu palestinalaisille, että he voisivat elää ää, alueella. Kiitoksia. Van Dalen. Kiitos puhemies. Täällä on sanottu hyvin paljon asioita jo tänään, mutta olkaamme, olkaamme rehellisiä. Heti alkupäivistään lähtien Israelia on kohdannut terrori ja sota. Sotia on käyty, sotia, joita Israel ei halunnut. Tänä päivänä Hamassa toimii Kaasassa, mutta myöskin pohjoisessa, maan pohjoisosassa ja syyllisty terroristitekoihin. Ei tämä ole hyväksi myöskin palestinalaiset. Tämä on huono asia palestinaisten kannalta. Mutta mitä Israel voi tehdä muuta kuin reagoida? Minä en usko, että nämä lisä siirtokunnat ovat oikea reaktio, mutta meidän pitäisi sanoa Hamasille Euroopan parlamentin nimissä, lopettakaa tuo terroritekojen Lopettakaa terrorit teot välittämästä. Israel täytyy sanoa, että istukaa ihmeessä samaan pöytään palestinaisviranomaisten kanssa ja lopettakaa tämä kaikki saman tien. Tämä meidän täytyy heille sanoa. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi edustaja Savela. Kiitoksia puhemies. Minä haluan muistuttaa kaikkia siitä, että uudet siirtokunnat eivät ole uusilla alueilla. Niitä ei rakenneta uusille alueille, vaan sellaisille alueille, joista on sovittu. Ja jo presidentti Clintonin aikana tämä ei ole siis uutta eikä laitonta. Ja haluan muistuttaa parlamenttia myös siitä, että ehkä meidän pitäisi poli, Israelin poliittisten reaktioiden edessä myös hieman tarkemmin katsoa tilannetta ja olla hieman pidättyväisempiä. Israel ö, sanoo, että dialogia täytyy jatkaa ja minä haluan nyt rohkaista meitä kaikkia siihen, että huolestuisimme pikemminkin Fatahin ja Hamasin välisestä konflikteista, sillä Israel on reagoinut tavalla, joka on tilanteen mukainen ja antaakseen viestin, että dialogia on jatkettava. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Migalski. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia tilaisuudesta saada puhua täällä tänään. Herra Murphy poistuu paikalta. Kuitenkin hänen puheenvuoronsa kirvoitti minunkin sanaisen arkkoni. Olen seurannut erityisesti Kazakstanin tilannetta. Minä, tai hän on seurannut aktiivisesti Kazakstan tilannetta. Hän on niin sitoutunut tähän työhön, mutta en ole hänen kanssaan samaa mieltä. Kyse on ihmisoikeuksien loukkauksesta Aasiassa. Miksi EU on sitten niin Israel-vastainen sanoissaan? Tätä ilmiötä on voinut seurata hyvin pitkän aikaa jo. Eurooppa on kaikkein Israeli vastaisin ja en antisemiittinen vasemmistolaisin osapuoli koko tässä keskustelussa. Miksi kaikki paha Lähi-idässä on aina Israelin syytä? Miksi Israelia syytetään aina kaikesta? Vasemmiston esittämä kritiikki on kohtuutonta. Mr. Brock, you have the... Herra Brock, olkaa hyvä. Mikrofoni. Ich bin provoziert worden durch die Bemerkung, die von minä provosoiduin nyt tästä vasemmiston esittämästä huomautuksesta. Jos meille on selvää, että me haluamme kahden valtion ratkaisun 1967 rajojen mukaan, tämä on hyvin laaja yhteisymmärrys. Me haluamme auttaa siinä, että saadaan turvallinen Israelin valtio ja elinkelpoinen Palestiinan valtio. Sinne me haluamme auttaa ja Euroopan unionin on osallistuttava tähän työhön. Mutta se, että täällä vaaditaan että sosialistinen Palestiina on ainoa tie, kun Hamas viime viikolla vaati, että Israel täytyy poistaa maan kamaralta. Ja, niin onko se sitten tämä teidän sosialistianne, että ihmisiä ja kansoja... Ö, karkotetaan maan päältä. Lopettakaa nyt pikkuhiljaa tämä kommunistinen vihapuhe kaikkea sellaista vastaan, mikä ei ole sosialistista, koska tämä on nyt nimenomaan ihmisoikeusloukkaus vasemmiston puolelta. Ja se on aivan yhtä paha kuin oikealta tuleva ihmisoikeusloukkaus. Point of order, yes. Työjärjestyspuheenvuoro, edustaja Arias. It must be a point. Mutta tämän sitten täytyy olla myöskin työjärjestyspuheenvuoro. Κύριος Μπροκ και ορισμένοι άλλοι κύριοι έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Niin, herra Brock, jotkut muut täällä ovat menettäneet kontrollin. He unohtavat, mikä todellisuus on. Mikä palestiinalaisten karu todellisuus päivittäisessä elämässä on. Israelin tappavat hyökkäykset ja kansanmurha palestinalaisia kohtaan ovat, äh, äh, ovat tosiasioita. Meidän kannan, kantamme on selkeä. Lähi-idässä molemmat kansat voivat elää äh, rinnakkain riippumattomina valtioina – Lopetetaan tällainen populistinen propaganda. Voisitteko nyt lopettaa? Lopettakaa. Hyvät kollegat, tähän saakka keskustelu liittyi selkeästi esityslistalla olevaan aiheeseen ja nyt olemme tulleet tämän keskustelun loppuun. Pyydän, että neuvosto tekee nyt johtopäätöksiä tästä keskustelusta. Myöskin siitä tuesta, mitä on osoitettu neuvoston suuntaan ja myöskin kriittisten huomatusten osalta. Kiitos puhemies. Uskon, että Viime maanantain ulkoministerineuvoston kokouksen johtopäätökset olivat hyvin selkeitä, hyvin voimakassanaisia ja yksiselitteisiä. Kun otetaan huomioon ne johtopäätökset, joita viime toukokuussa tehtiin, 2012. Uskoakseni kaiken kaikkien lähetämme erittäin vahvan viestin kaikille osapuolille tuolla alueella. Euroopan unionin kanta tulee selväksi. Israelin ja Palestinan välisen konfliktin ratkaisun osalta. Siksi en nyt aio toistaa EUn kantaa. Se on täysin yksiselitteinen, selkeä. Se löytyy niistä johtopäätöksistä, jotka juuri mainitsin. Euroopan unionin perusetujen mukaista on tukea rauhaa ja demokratiaa koko alueella. Strateginen prioriteetti on katsoa, että pitkän aikavälin tai pitkän kestänyt ja traaginen konflikti saadaan päätökseensä. Konflikti estää rauhan ja turvallisuuden aikaansaamista – EUn etelärajalla niin kauan kuin konflikti on ratkaisematta. Mitään kestävää rauhaa ei voi löytyä ennen kuin palestiinalaisten pyrkimykset saada aikaan oma valtionsa ja itsemääräämisoikeutensa on varmistettu ja ennen kuin Israelin turvallisuus on taattu kaiken kattavan rauhan rauhansopimuksen kautta, sopimuksen, joka perustuu kahden valtion ratkaisuun. Euroopan unioni toistaa vaatimuksensa, joka esitettiin 8, 29. päivä marraskuuta pääministeri Netanyahulle ja herra Abbasille. Me vaadimme, että he neuvottelevat ratkaisun Israelin ja Palestinan väliseen konfliktiin. Tämä vaatimus on uudelleen esitetty ja kumpikin osapuoli on ilmoittanut halukkuutensa ryhtyä suoriin neuvotteluihin ilman ennalta ehtoja. Me kannustamme kumpaakin tämä myös tekemään. Me tulemme tekemään yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, kvartetin piirissä ja muidenkin kansainvälisten toimijoiden kanssa – jotka pyrkivät myötä vaikuttamaan lähi tilanteeseen ja saamaan aikaan pysyvän ratkaisun. Kiitos. Very much. Kiitoksia paljon. Käytännössä kaikki parlamentin poliittiset ryhmät ovat esittäneet päätöslauselman, josta tullaan äänestämään huomenna kello 12. Keskustelu päättyy tähän. Seuraava asia etyslistallamme on jälleen kerran korkean edustajan lausuma, joka koskee